tehokkuutta, on hyväksynyt Liive Viirinkin mandaatin ja hän takautuvasti 4. toukokuuta. Onko tähän vastalauseita? Ja näin mandaatti on nyt sitten